Hyvät kollegat, eräs asia, jonka otan uudelleen tässä esille, on se, että viime viikkoina ja kuukausina äärimmäiset sääilmiöt ovat koetelleet useita eurooppalaisia. Valtavia tulvia on ollut, kokonaisia rannikkokaistaleita on jäänyt tulvaveden alle ja niin edelleen. Tästä asiasta äh, näin ovat poliittiset ryhmät päättäneet keskustellaan perusteellisesti helmikuun täysistunnossa. Ja Euroopan parlamentin nimissä välitän säilmiöistä kärsineille syvimmät solidaarisuuden osoituksemme ja me pyrimme auttamaan mahdollisimman nopeasti ja epäbyrokraattisesti. Sitten 22. tammikuussa tammikuuta YK johdolla Genevessä järjestetään toinen konferenssi Syyrian tulevaisuudesta. Tämä pitkään odotettu kokous kokoaa yhteen Syyrian hallituksen edustajat, opposition edustajat ja kaikki kansainväliset, kansainvälisen yhteisön asianosaiset jäsenet, jotta saataisiin ratkaisu Syyrian kriisiin ja voitaisiin päättää siirtymäkauden hallituksesta. Syyrian vaikea tilanne äh, hankaloittaa konferenssin järjestämistä, mutta tämä konferenssi on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. EU on vaatinut kaikilta asianosaisilta, että konferenssia ei enää lykätä, vaan että se todella pidetään tuolloin. Ja Euroopan parlamentti aikoo jatkaa tarkkaavaisesti Syyrian sisällissodan etenemistä ja tilannetta siellä maa, siinä maassa ja pyrimme kaikin tavoin löytämään ratkaisun tähän konfliktiin. Äh, olen saanut tiedon siitä, että kollega Brock on saanut henkilökohtaisen tai hän, häntä kohtaan on hyökätty Romaniasta käsin ja että Brock olisi tässä nyt jotenkin natsimielisesti ottanut kantaa tähän romanialaisten maahanmuuttoon. Ja minä henkilökohtaisesti aion ratkaista tämän asian ja, ja